Kollegas, vamos a proceder a las explicaciones de... Eh, hyvät kollegat, menemme nyt äänestysselityksiin. Meillä on 16 kollegaa täällä, jotka haluavat esittää äänestysselityksensä. Haluan muistuttaa teitä kaikkia vielä siitä, että menettelyjen mukaan eh, kirjallinen teksti annetaan eh, niin, että ne ei tarvitse välttämättä puheenvuoroa, vaan tämä tulee pöytäkirjoihin. Meillä on kolme äänestysselitystä puitesopimuksesta, joka on komission ja parlamentin välinen. Kaikilla puhujilla on kaksi minuuttia kullakin puheaikaa. Clemente Mastella ensimmäiseksi yksi minuutti. No está el señor Mastella. Tiene... Mastella ei ole paikalla. Sitten... Scusi, Si. Eccomi. Signor Mastella. Herra Mastella, yksi minuutti. Grazie, Presidente. Grazie. Non si sente. Ettekö kuule minua? Puitesopimus, josta äänestimme, on... Eikö minua nyt kuulla täällä? Kyllä teitä kuullaan. Hasta dentro de una hora. Minä sanon, että puitesopimus. No, no niin, jatkakaa vaan. Ruolo del Parlamento Europeo. Mitä tulee parlamentin rooliin, ja roolihan on muuttunut sen myötä, kun Lissabonin sopimus astui voimaan. Me olemme antaneet luottamuksemme puheenjohtaja Barrosolle. Ja olemme sitä mieltä, että tärkeää on, että e, meidän instituutioidemme välinen dialogi on säännöllistä ja että teemme yhtä, yhteistyötä. Joka tapauksessa tärkeistä kysymyksistämme ja lainsäädäntöehdotuksista tulemme keskustelemaan. Meidän instituutiomme käyttävät demokraattista menetelmää, koska meillä on erityinen kumppanuus, jonka myötä me puolustamme Euroopan todellisia etuja. Tämä on vastuu e- komissiolle, mutta myös meidän vastuullamme, jotka vastaamme kansalaisille. Kaikki tämä edellyttää sitoutumista sekä komissiosta että parlamentista että kansallisista parlamenteista. Se on se, mitä kansalaiset meille, meiltä odottavat. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Posselt. Hyvä puhemies, minä äänestin komission puolesta, koska puitesopimuksissa eh, on, puitesopimuksessa on edistysaskeleita. Siis miksi minä kuitenkin äänestin vastaan, niin johtuu siitä, että teksti, jonka saimme eilen, oli sellaisia asioita, joissa Piru luurasi yksityiskohdissa. Eräät muotoilut, esimerkiksi parlamentaarikon yksittäinen kyselyoikeus, oikeus eivät ole selviä. Ja jos komissio ja puheenjohtajisto, kuinka ne käsittelevät esityslistoja. Siksi minä vaadin, että kun tekstiä lopullisesti käsitellään, että siihen tehdään vielä muutoksia. On aivan oikein, kun on sanottu, että parlamentilla on lisää valtaa. Me tarvitsemme tiiviimpää kumppanuutta komission kanssa. Tarvitsemme enemmän demokratiaa ja meillä on koska meillä on enemmän valtaa, tarvitsemme myös demokratiaa. Kiitoksia seuraavaksi eh, edustaja Haman. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Kukaan tässä salissa ei voi todella uskoa, että 15 miljoonasta 27 jäsentä ovat kaikkein pätevimpiä olemaan komission jäseninä. Komissio käyttää valtavaa valtaa se on täyttäntöönpanevan vallan käyttäjä Euroopassa ja se tekee aloitteita lainsäädännöstä. Mutta kenet me nimitämme harjoittamaan näitä tehtäviä? Joukon kompromissiehdokkaita, jotka hallitukset ovat nimittäneet kiittäen palveluista, joita on tehty, tai sitten vain voitettaisiin kilpailijat. Esimerkkinä vaikka oman maani ehdokas Rova Ashton sanotaan, että Ranskan hallitus vastustaa häntä, koska hän ei puhu ranskaa, mutta puhemies, tämähän on hänen vähäisempiä virheitään. Baronitar Ashton ei ole koskaan vaivautunut asettautumaan ehdokkaaksi vaaleissa. Miten EU voi antaa oppia demokratiasta, kun esimerkiksi Kuuballe niin kauan kuin tämä nainen johtaa ulkohallintoa ja hän on tehtävä valitsematon virkamies? hän ja muut pitävät meitä Euroopan vastaisina, mutta jos hän ja hänen ystävänsä, jotka puolustavat, olisivat voittaneet taistelun, meidän mantereemme olisi pysynyt jakautuneena ja sadat miljoonat eurooppalaiset kärsisivät vieläkin marssilaisesta tyranniasta. Kukaan todellinen eurooppalainen ja demokraatti teidän puheen aikanne jo ylittyi. Seuraavaksi menemme äänestysselityksiin, jotka liittyvät komission jäsenten kollegion esittelyyn. Tästä ensimmäiseksi edustaja Uspaskik. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin onnitella uutta komissiota, sen kollegiota, mutta haluaisin kiinnittää huomiota sellaisiin seikkoihin, jotka unohdettiin puolueryhmien ja täysistunnon keskusteluissa. Minul, minä mietin tässä menettelytapaa, nimitystä ja nemettelytapaa Minun omassa ryhmässäni sanoin jo, että ehdokkaiden pitäisi saada kaksi, kahden kolmanneksen tuen kansallisista parlamenteista. Tämä siis ensimmäisenä kohtana. Sitten toinen tärkeä seikka on se, että uusi, uuden komission pitäisi kiinnittää erityishuomiota Euroopan liike-elämän suojeluun niin, että sellaiset maat, jotka eivät tue samoja arvoja kuin me, eivät pääsisi hyökkäämään. Mietin tässä ympäristön suojelua, sosiaaliset takeet ja demokratia. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka tarvitsevat riittävästi rahoitusta. Ja meidän pitää ymmärtää, että näiden maiden osuus saattaa haitata meidän kilpailukykyämme. Kiitoksia edustaja Hamman eh, seuraavaksi ja hän voi jatkaa tuosta edellisestä puheenvuorostaan. Kiitoksia puhemies. Katsotaan missä nyt olinkaan niin Tar Aston ja hänen vedost pitävät meitä Euroopan vastaisena, mutta jos hän ja hänen ystävänsä kampanjassa, jolla puolsivat ydinaseiden purkamista, niin meidän mantereemme olisi jatkossa edelleenkin jakautunut ja miljoonat eurooppalaiset kärsisivät vieläkin marksilaista tiranniasta. Mikään todellinen eurooppalainen eikä mikään todellinen demokraatti ei voi tukea näitä tällaista ehdokasta he tukevat Euroopasta integraatiota. Tätä kautta parlamentti voi itse arvostaa, tuo, itse itsensä. Kollega. Oikein hyvä. Seuraavaksi menemme äänestysselityksiin, jotka liittyvät komission nimittämiseen. Ensimmäiseksi puheenvuoro Ibasaniki signor presidente io sono molto contenta di aver dato il mio voto favorevole. kiitoksia puhemies olen erittäin tyytyväinen siitä että olen pystynyt tukemaan uutta komissiota olen tyytyväinen koska olen tavannut naisia ja miehiä jotka ovat valmistautuneet hyvin heillä on selkeä ohjelma ja haluaisin onnitella varsinkin herra Tajania hän on erittäin pätevä ja hän on tullut esiin erittäin pätevänä henkilönä ja varmasti hän on erittäin hyvä komission jäsen. Kiitos. Ja edustaja Jaa seuraavaksi. Kiitos puhemies. Euroopalla on suuria haasteita ja siksi on hyvin tärkeää, että meillä on toimiva komissio. Sitten et, täytyy muistaa, että yhteistyö parlamentin kanssa on erittäin tärkeää, jotta onnistumista saadaan syntymään. Ja Maroson komissio on hyvä tähän tarkoitukseen. Parlamentti on toinen lainsäätäjä, mitä tulee näihin valtasuhteisiin neuvoston kanssa. Me teemme tiivistä yhteistyötä komission kanssa ja luotamme siihen, mutta emme kritiikittömästi. Joskus tehdään päätöksiä meidän ohi, parlamentin ohi, ja minä haluaisin, että asioista puhuttaisiin tässä talossa enemmän. Kiitoksia ja seuraavaksi Eero, edustaja Antoniotsi. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat äänestin Barroson komission puolesta, koska olen varma siitä, että se pystyy kohtaamaan taloudelliset ja rahoituskriisiin liittyvät haasteet, haasteet, joihin pitää tarttua rohkeasti ja päättäväisesti. On tiettyjä kysymyksiä, kysymyksiä, jotka ovat minulle aivan erityisen tärkeitä ja uskon, että niihin myös kiinnitetään tarvittavaa huomiota. Tarkoitan erityisesti aluepolitiikkaa, josta on tulossa perustavanlaatuista silloin, kun puhutaan kasvusta ja kehityksestä eurooppalaisilla alueilla. Tämän tukea ei todellakaan pitäisi leikata, kun uudistetaan talousarviota EU:ssa. Ja olen varma, että valtava enemmistö kansalaisistamme olisi samaa mieltä tässä kanssani. Niin on mm, vakavia hätätilanteita, jopa kaupunkialueilla tarvitaan sosiaalista mm, asuntopolitiikkaa ja tämä pitäisi olla selkeä prioriteetti uudelle komissiolle, jota haluan lämpimästi tässä yhteydessä onnitella. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Czarneski. Kiitoksia puhemies minä äänestin äh, Baroson puolesta äh, komission puheenjohtajaksi viisi vuotta sitten, mutta ei ollut todellakaan vaihtoehtoa. Äh, Juncker, Verhofstadt, ei ollut ketään muuta tarjolla. Tällä hetkellä minä tuin herra Barrosoa, mutta minun on sanottava, että raskain sydämin. On paljon ongelmia komission kokoonpanossa. Minä en voinut tukea komissiota, jossa on mukana komission jäsen, joka on äh, vasta nyt oppimassa tehtäväänsä. jos nyt olisi ollut opiskelijoita yliopistossa, heidät olisi potkittu pihalle ilman lopputodistusta. Minä en voi tukea tällaista komissiota, jossa tanskalainen äh, haluaa vain äh, sivuuttaa oman maan ja muut. Minun mielestäni komissiolla on paljon kysymysmerkkejä. Kiitos seuraavaksi edustaja Higgins. Eh, Kiitoksia puhemies. Minä äänestin uuden komiss- uutta komissiota vastaan, koska se vain jatkaa samaa oikeistolaista uusliberalista taloudellista politiikkaa, joka nyt on jo johtanut katastrofaaliseen tilanteeseen kapitalistisissa talouksissa monissa jäsenvaltioissa EU:ssa. Tämä muka uusi EU-komissio osoittautuu samaksi vanhaksi neoliberalismiksi Baroson komissioksi. Tällainen yksityistämispolitiikka, sääntelyn purkaminen. Se toimii Euroopan suurteollisuuden puolesta ja on erittäin haitallista työtä tekevällä kansalle, joka kärsii työttömyydestä ja heikkenevästä elintasosta. Kun ajatellaan sen asennetta kriisiin Kreikassa ja Irlannissa, EU-komission johdosta on sovittu on sovittu, että työtä tekevät maksavat hinnan, kun taas pankkirit ja spekulaattorit pelastetaan eurooppalaiset työntekijät ja köyhät Euroopassa. Heidän pitää mobilisoitua tällaista politiikkaa vastaan, joka on niin tuhoisa ja vaatia aidosti sosiaalista Eurooppaa. Ja tämä tarkoittaa, että pitäisi vastustaa tämän uuden komission politiikkaa. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia ja vielä kolmas äänestysselitys edustaja Hannan. señor presidente. Gracias. Ei mitään lisättävää, puhemies. Eh, kiitoksia. Eh, nyt säästetään aikaa ja seuraavaksi edustaja Väheke. Eh, kiitoksia puhemies. Hyvin monissa puheissa, jotka täällä kuulimme, niiden puheissa, jotka eivät ole antaneet puoltoääntä komissiolle. Me voimme päätellä näistä jotakin. Komissio työskentelee edelleen ja jättää islamistisen Turkin jäseneksi tuloa edistää, vaikka sitä vastaan ollaan laajasti. Euroopan komissio on edelleen sitä mieltä, että miljoonat, sanoisin vaikka myöhemmin eh, kymmenen miljoonaa työtöntä voisivat eh, tulla maahanmuuttajina tänne. Kukaan komissaareista ei ole valmis tekemään demokratian eteen mitään. Siksi en voinut äänestää puolesta. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Speroni. No- Kiitoksia puhemies. Uusi komissio, emme saaneet heiltä tyydyttäviä vastauksia maahanmuuttoon, laittomaan maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä. Tämä olisi jo riittävä syy sille, ettei hyväksytä sen ohjelmaa mutta tämän lisäksi on vielä sellainen seikka, että tämä komissio ja hänen sen puheenjohtaja on, on halveksinut tätä parlamenttia, joka on kuitenkin kansalaisten valitsema. Meidän aloiteoikeutamme ei ole kunnioitettu ja sitä on yritetty vesittää, vaikka meillä on voimassa 225 Lissabonin sopimuksesta. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies, kun katsoo ehdokkaita, jotka edessämme tänään olivat. Uskon, että suurin osa täällä parlamentissa pitävät heitä sellaisena, että jotkut olivat hyviä, jotkut erittäinkin hyviä, jotkut heikkoja, jotkut todellakin aika surkeita. Ikävä kyllä, jotkut eivät myöskään vastanneet kaikkiin kysymyksiin menneisyydestään, mutta Euroopan parlamentin jäsenenä me emme pysty äänestämään yksittäistä komission jäsenestä, joten voimme valita äänestämme kaikkien puolesta tai hylkäämme kaikki. Ja Tämä on ikävää, valitettavaa ja tästä syystä minä äänestin itse tyhjää. Mutta me kuulimme herra Boroson, Baroson puhuvan siitä, että Eurooppa vastaa kriisiin. Jos todellakin haluamme kriisiin reagoida, pitää varmistaa, että ettei tule turhia lainsäädäntötehtäviä uudestaan. Tarvitaan kunnollisia vaikutusarviointia kaikista direktiivisistä ja asetuksista. Esimerkkinä investoinnit. Se vähentäisi varoja yrittäjille Euroopassa, veisi varaisuutta e- muualle Euroopasta ja heikentää kehitysmaiden tilannetta, jos vähennämme, jos pystyisimme kuitenkin parempaan, jos vähennettäisiin sääntelyä. Kiitoksia. Kiitoksia. Eh, edustaja Deva, yksi minuutti. Ilman mikrofonia. Mikro. Kiitoksia puhemies. Minut eh, valitsivat kansalaiset uudistamaan EUta eh, ja e, yksi sana tässä tulee vain mieleen. Ei mitään avoimuutta, ei e, vastuuvelvollisuutta, ei vastuullisuutta. Herra Barroso e, on saanut luottamuksen, mutta näistä muista, minkälaiset ovat heidän menneisyytensä. Mutta tämä ei riitä, että koko komissio saisi luottamuksen. Jokainen komissio on poliittisessa historiassa erilainen. missä demokratiassa ei ole yhdellä elimellä mahdollisuutta antaa aloitteita ja täytäntöön panna eh, tätä lainsäädäntöä ilman, että eh, kukaan heitä valita, valitsee. Tämä ei voida hyväksyä ja siitä syystä minun piti äänestää valitettavasti tyhjää. Kiitoksia edustaja Deva. Seuraavaksi edustaja Kleis, yksi minuutti. Ja, dank u voorzitter. Ik heb tegen de nieuwe commissie gestemd omdat... Niin, minä olen äänestänyt uutta komissiota vastaan, koska ei ole mitään syytä sanoa, että uusi komissio eh, sulkisi mitään kuiluja eh, peruskansalaisen eh, välillä ja Euroopan instituutioiden välillä. Kuulemisissa me kuulimme heitä. Kaikki vasta väitteet Turkin mukaan tulosta lakastiin maton alle. Uusi komissio haluaa yhä enemmän maahanmuuttoa ja haluaa eh, tällä tavalla eh, toimia kuten Lissabonin sopimuksessa. Kiitoksia ja edustaja Batten seuraavaksi. Puhemies, minä äänestin komissiota vastaan, koska en halua, että minua hallitsee sellainen eurooppalainen komissio, tai minkälainen komissio, mutta on aivan erityisiä syitä, miksi nyt äänestin vastaan. Joukko jäsenistä olivat entisiä kommunisten puolueen jäseniä tai olivat yhteydessä muuten heihin, esimerkiksi herra Barroso, herra Sekovis, herra Fiule, herra Potonik, mainitakseni vain muutamia. Baronatar Ashton oli kampanjoimassa ähm, ydinaseiden purkua vastaan ja oli lähellä kommunista ja Rahoitusta tuli neuvostoblogista. Hän ei voi olla vastuussa ulkoasioista ja puolustuspolitiikasta. Kunnianarvoisa Barontar työskenteli oman maansa puolustuspolitiikassa silloin, kun edessä oli kaikkein vakavin ydinuhka vihollisiltamme. Komission uusi varsinainen EUn hallitus. EU unessa kävelee kohti tuhoaan. Nyt meitä hallitsee kommunistiset kollaboraattorit ja muut huijarit. Kiitoksia. Edustaja Kelly, seuraavaksi yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Olin tyytyväinen, kun sain äänestää komission puolesta tänään, koska kun katsotaan tilannetta, niin se on aivan oikea tapa toimia. Joka tapauksessa monet kollegat ovat ottaneet esiin sen, että olisi parempi, jos jokainen komissaari valittaisiin omiin, omiin ansioihinsa perustuen eikä yhtenä ryhmänä jokainen valittaisiin hänen ansioidensa mukaan. Ja meidän pitäisi muuttaa tätä tilannetta, jotta varmistuisimme, että seuraavan kerran kun valitsemme komission, niin jokainen valitaan erikseen. Silloin maat antaisivat parhaat ehdokkaansa ja sellaiset ehdokkaat, jotka tekevät parhaan mahdollisen työn, saisimme hyvän tiimin. Mutta nyt odotan, että voimme tehdä hyvää läheistä yhteistyötä seuraavan viiden vuoden ajan komission kanssa. Kiitos. Ja sitten viimeinen äänestysselitys on vielä edustaja Ryvi. Äh, Minä olen iloinen siitä, että olemme olleet yksimielisiä tänään parlamentissa. Monet toivovat vahvaa Eurooppaa ja se tekee meidät vahvaksi. Ainoastaan suorituskykyinen Eurooppa voi olla sosiaalisesti vahva Eurooppa. Viime kädessähän on kysymys siitä, että me voimme vain jakaa sitä, mikä on työllä aikaisemmin saavutettu. Tähän täytyy panostaa koulutukseen ja meidän täytyy asettaa se keskiön. Sitten on myös melko yksinkertaista laskea köyhien määrä, ja, tai siis köyhe, tehdä ihmiset köyhäksi, mutta päinvastoin se on hyvin vaikeaa. Kiitoksia hyvät kollegat. Hyvin paljon äänestysselityksiä ja pääsimme nyt loppuun. Me keskeytämme istunnon kello 15. Eli jatketaan 20 minuutin päästä. Oikein hyvää ruokahalua kaikille.